Madame la Présidente, Bien, merci, chers collègues. Kiitos, hyvät kollegat. Aloitamme nyt tämän äänestysistunnon. Minä olen saanut rouva komissiota puheenvuoropyynnön. Voisitteko istua kaikki ja nyt kuuntelemme edustajan puheenvuoron. Minuutti. Mikro, mikro, madame, eh, faccio riferimento all'articolo 186 del regolamento. Puhemies, 186 sääntöön viittaisin. Eurooppa ei voi sitoa käsiään Intian ylimmän oikeuden päätöksen takia, jossa pyydetään, että hylättäisiin kahden italialaisen merimiehen pyyntö päästä palaamaan kotimaahansa. Tämä on syvällinen ihmisoikeusrikkomus. Barroso ja Ashton puuttuivat asiaan. Nyt haluamme, että myös Juncker ja Mogherini puuttuvat asiaan. Nämä ovat italialaisia merimiehiä, jotka ovat Euroopan kansalaisia, kuten mekin. Monsieur Bashir, vous avez... Edustaja Bashir, teillä on 30 sekuntia aikaa työllisyyspuheenvuoro teillekin. Haluaisin puhua parlamentin asiasta, josta varmaan tiedättekin. Kammottava tragedia on tapahtunut Pushavarissa. Pakistanissa yli 500 ihmistä on joutunut piirretetyksi. 124 lasta on kuollut. 200 on loukkaantunut. Kyse on taistelusta ekstrem, ekstremismia vastaan, äreneksiä vastaan. Valtio sanoo suojavansa ei pelkästään valtiotan, vaan meitä kaikkia, ja meidän pitäisi lähettää nyt sellainen viesti, että osoitamme myötätuntoa tuota kansakuntaa kohtaan. Meidän täytyy toimia kumppanina taistelussa äidänneksiä vastaan, Talibania ja muita vastaan. Kyseessä on erittäin syvällinen tragedia. Ymmärsi kaikki yhteistuumin tähän viesti kansakunnalle, että haluamme auttaa heitä taistelemaan ääränneksiä vastaan. Kelsus? No, Merci, madame. Kiitos. Ja edustaja Spinelli, viimeinen työllistyspuheenvuoro ja sitten aloitamme äänestyksen. Olkaa hyvä. Votre micro, madame. Mikrofoni, olkaa hyvä. To, e in nome dei parlamentari italiani. Hyvä puhemies. Italialaisten GUE-ryhmän edustajien nimissä haluaisin ottaa esille erään tärkeän seikan, joka tapahtui 15 joulukuuta kyseessä oli Giulietto Keesa, tunnettu toimittaja, joka pidätettiin Tallinnassa juuri ennen kuin hän osallistui konferenssiin, johon hän ei kutsuttu, ja sitten hänet vapautettiin ja hänet lähetettiin Italiaan ja hänet julistettiin persona non grataksi. Tämän konferenssin aihe oli Venäjä on vihollisemme ja kysymys siihen, kysymysmerkki siihen perään, eli onko Venäjä vihollisemme. Tämä on hyvin vakavaa, että Euroopan jäsenvaltiossa joku ei pääsi julkisesti puhumaan Kiitos. Tämä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro ja seuraavaksi menemme esityslistan mukaiseen käsittelyyn. Oikeusasiamiehen valinta työjärjestyksen 219 kohdan mukaisesti. Rova Emily O'Reilly on tässä ehdokkaana. Haluaisin muistuttaa, että kohdan 5 mukaan artikassa 219 pitää saada puolet äänistä, niistä jotka on annettu, ja tyhjä ääniä ei pidetä annettuina ääninä, koska kyseessä on salainen äänestys, niin sininen valo tulee teille päälle äänestittevä puolesta tai vastaan. Ja 209 19.6 kohdan mukaisesti pitää ensin varmistaa, että vähintään puolet jäsenistä on paikalla, vaikuttaa kyllä siltä. Ja nyt koeäänestys ja varmistetaan, että täällä on ainakin puolet edustajista paikalle. Pyytäisin äänestämään ihan mitä tahansa, puolesta vastaan tai tyhjää. Eli koeäänestys alkaa. Tout le monde a-t-il voté? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tässä tulos. Sitä un test. Tämä oli vain koeääni, hyvä herra. Koeäänestys osoittaa, että täällä on tarveksimisia paikalla 690. Siis näin voimme edetä oikeusasiamiehen valintaan. Hyvä edustaja, olkaa hyvä. We appear to have two voting machines not... No, kaksi laitetta, jotka eivät täällä edessä toimi. Voisiko joku teknikko tulla paikalle? Pas de problème. Ilman muuta. Teknikot tulevat sinne korjaamaan saman tien. Ja nyt äänestämme oikeusasiamiehestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Viisisataakuusikymmentäyhdeksän puolesta, 66 vastaan ja 43 tyhjää. Madame uh, O'Reilly. Rova O'Reilly on saanut suurimman osan äänistä, eli näin haluan onnitella häntä siitä, että hän on valittu, hänet on valittu oikeusasiamieheksi ja pyydän häntä e, antamaan vakuutuksen e, oikeusasiamiehen tehtävästä e, tuomioistuimessa sääntöjen mukaisesti ja toivotan hänet tervetulleeksi tänne meidän joukkomme. Nous passons au vote sur les rapports et nous commençons avec celui de Monsieur Lavia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 Rova Ajusolta uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus. Kyseessä on myös yksi ainoa äänestys, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme PUSEKin suosituksen siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää koskeva yhteistyösopimus Marokon kanssa. äänestys, yksi äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Ja seuraava edustaja Pusekin suositus. Ukrainan kanssa tehdyn tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen, niin äänestys yhde, yhdellä kertaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty sekin. Ja näin edustaja Lambsdorffin suosituksen Kroatian osallistuminen Euroopan talousalueeseen. Taas kerran äänestys ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty sekin. Mietintä edustaja Mihailovalta, Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä, nimenhuuto äänestyksellä, yksi äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö on sekin hyväksytty. Ja näin edustaja Viotin mietintöön Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, nimenhuuto äänestys yhdellä kertaa. Tässä tarvitaan kolme viidesosan enemmistö. äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Sitten Olbrechtin mietintö, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Fiatin osalta. Nimenut äänestys, tässäkin tarvitaan kolme viidesosan määräenemmistö, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty sekin. Ja seuraavana Edustaja Vanan mietintö Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. EGF Odysseus Fokasin osalta. Tässäkin tarvitaan kolme viidesosas enemmistö ja nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin mietintö on hyväksytty. Sannin mietintö Euroopan globalisaatiorahaston varan käyttöön, käyttöönotto Air Francein osalta. Tarvitaan kolme viidesosan enemmistö, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja mietintö on hyväksytty. Ja viimeisenä Gualtierin mietintö ratkaisuneuvoston jäsenten nimittäminen. Tässäkin yksi ainoa äänestys ja salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Kiitos oikein paljon, hyvät kollegat. D'accord.